Colleagues, good morning. Huomenta niin. kollegat, on aika aloittaa. Meillä on toinen määräaika lähestymässä nimittäin äänestykset. Tervetuloa. Tällä aamulla meillä on tulkkaus 17 kielellä. No joskus on useampia, mutta nyt 17 kieltä. Tämä näytetään suorana verkkoon ja tämä on paperiton kokous. 13. Elo, 30. elokuuta pöytäkirjan saatavilla, jos ei ole kommentteja, on hyväksytty. Tänään täällä paikalla on kaksi Robert Boschin edustajaa, oikealla puolella Peter Piesenbach ulkoisista asioista sekä hallitus- ja politiikkasuhteista Vastaavan yksilön johtaja, hänen veressään tohtori Mikael Kryger, vanhempi varapuheenjohtaja Diesel System Engineering puolella, kaksi loistavaa vierasta. Saatte puheenvuoron herra Biisenba alustusta varten sitten kuuleminen. Kiitoksia. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia tutkintavaliokunnalle, että olette kutsunut Boschin tähän kuulemiseen, jotta voimme auttaa teidän tärkeää työtänne. Mietin, nimeni on Petra Piesenbach ja minä johdan ulkosuhteiden ja politiikan osastoa. Kollegani Michael Krüger on ne, Hän on kehitysjohtaja Bosch Diesel Systemsissä. Ja jotta voimme ilmaista itseämme mahdollisimman tarkasti, tulen tekemään johdantoni saksaksi, kuten myös vastaamaan kysymyksiin saksaksi. Ensin haluan esitellä yritystä lyhyesti. Bosch on kansainvälinen teknologia- ja palveluyritys, jonka päämaja on Stuttgartissa ja meidän profiilimme on vahvasti eurooppalainen. Bosch investoi lähes tulkoon 10 prosenttia liikevaihdosta tutkimukseen ja kehitykseen ja automobiilisektorilla jopa enemmän kuin 10 prosenttia. Bosch työllistää maailmanlaajuisesti miltei 56 000 öö, henkilöä ja 375 000 työntekijää kehityksessä ja tutkimuksessa 118 paikkakunnalla ja viime vuosina olemme saaneet erittäin hyviä asemia, mitä tulee patenttihakemusten hyväksymiseen ja myös kehityskulujen nousuun. Bosch ei ole pörssinoteerattu yhtiö. Tämä yritys kuuluu 92 prosenttisesti yleishyödyllisen Robert Bosch Stiftungin eli säätiöön. Me olemme yksi maailman suurimpia autoteollisuuden toimittajia. Tarkemmin sanottuna kuulumme neljän johtavan moottoriajoneuvon eh, tuotannon eh, eh, yhtiöiden joukkoon. EA189 moottorirakenteelle Bosch toimittaa kahden litran moottoriin ruisku laitteen ja 1,2 litra variantille, kuten myös 1,6 litraiselle moottorille nämä samat laitteet toimittaa Boschin kilpailija. Me olemme maailman suurin ruiskutekniikan toimittaja maailmanlaajuisesti sekä hardwarea että softwarea monille autotuottajille toimitamme. Jos katsotaan eh, saksalaisten, ranskalaisten ja brittiviranomaisten tekemiä testejä dieselajoneuvoille, niin eh, Bosch on hyvin monille testatuille merkeille toimittanut eh, moottori, moottorit, moottorien ohjauslaitteet. Kolmessa maassa 14 ajoneuvoa saivat, pitivät todellisessa olosuhteissa tehdyissä testeissä 6 euro 6 arvot ja 13-14 ajoneuvosta käytetään Boschin ohjausmoottorilaitteita. Ja nyt jo on olemassa tekniikka, kuten testit osoittavat, että jokaisessa ajotilanteessa voidaan vähentää päästöjä. Vain kompleksinen software voi kuitenkin antaa tällaisen, täyttää tällaisen systeemifunktion ja siksi tämän softwarein täytyy toimia täysin moitteettomasti. Post tukee velvoitetta että Euroopassa nämä ajoneuvoemissio päästöstrategiat ase, a, annetaan tyyppihyväksyntä ase, asetetaan alttiiksi tyyppihyväksyntämenettelylle. Toivomme, että saamme aikaan hyvää keskustelua dieselteknologiasta myös tässä kuulemisessa ja haluan sanoa aivan selvästi, että dieselteknologia voi auttaa päästöjen vähentämisessä. Tämä pätee sekä hiukkasiin että typpioksi testein. Kaikki tutkimukset ICCTstä kansallisiin testeihin korostavat tätä ja osoittavat, että ajoneuvot saavuttavat erittäin hyviä päästöarvoja, kun käytetään jo nyt käytettävissä olevaa tekniikkaa. tekniikkaa. Todellisissa kun käytetään todellisissa ajo-olosuhteissa tehtäviä testejä, kaikkien tulevien ajoneuvojen sekä diesel- että bensiinimoottorien täytyy pitää nämä arvot, vastata näitä arvoja autojen ja toimittajien teknologian tarjoajana me näemme EU-säännöstön avaimena innovaation ja kehityksen moottorina. Siksi Bosch on jo pitkään tukenut näitä RDE-testejä. Ja jotta äh, varmistetaan julkinen ja poliittinen yleinen hyväksyntä, polttomoottorien täytyy olla vähäpäästöisiä. Tämän RDE-testien äh, käyttöönotto tulee mahdollistamaan Tyyppihyväksynnän jo mainittu muutos on siksi tekee, aiheuttaa sen, että RD on myös Boschin kannalta aivan keskeinen toimi, jotta tämä yleinen hyväksyntä saavutetaan. Jotta hiilidioksidipäästöt laskevat, tarvitsemme hyvin korkeatehoista polttomoottoria, jossa on suora ruiskutus, bensiiniruiskutus ja myös dieselteknologia. Eurooppalainen teollisuus on maailmanlaajuinen markkinajohtaja näissä teknologioissa ja Bosch vuodessa investoi lähes puoli miljardia euroa sähköistämiseen. Nämä ovat tulevaisuuden mahdollisuuksia ja ne ovat mahdollisia vain jos teknologiat ovat hyvin tehokkaita ja jos asemamme on vahva. Sähköistys ja polttomoottoriteknologia ovat siis tulevalle liikkuvuudelle eh, vaihtoehtoja, mutta eivät toisensa poissulkevia vaihtoehtoja, eivätkä vastakkaisia. Mä näemme molemmat tärkeinä teinä tulevalle hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle. Jos haluamme saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteet, meidän täytyy ammentaa koko teknologiapotentiaalista. Haluan vielä esittää huomautuksen siitä, että tällä hetkellä on menossa sekä rikosoikeudellisia että siviilioikeudellisia Boschiakin koskevia oikeustoimia ja Bosch tekee yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa eri maissa, koska nämä juridiset reunaehdot ovat hyvinkin herkkiä. Bosch ei kommentoi tällä hetkellä meneillään olevia oikeustoimia ja pyydän, että ymmärrätte meitä, jos haluamme nämä teemat sisällöllisesti jättää tämän keskustelun ulkopuolelle. Voin vakuuttaa teille, että meidän yrityksemme ottaa esitetyt syytökset erittäin vakavasti ja siksi olemme kiinnostuneita siitä, että asiat selvitetään perin pohjin Siksi äh, Volkswagenia kohtaan esitettyjen syytösten tultua julki, Bosch heti käynnisti sisäisen tutkimuksen. Sitä paitsi myös äh, meidän asiakkaamme autojen valmistajat äh, ovat kiinnostuneita tästä ja pyydän teidän ymmärrystänne näille rajoituksille Eh, herra Kryger ja minä olemme käytettävissänne ja vastaamme mielellämme teidän kysymyksiin. Okay, no, no, no problem. It's a little bit old material, um, I think, in this room. Thank you very much, Mr. Biesenbach, um, for your introduction. Kiitos, herra Biesenbach, alustuksesta ja loppukommenteista. Tiedämme, kyllä näistä kysymyksistä. Meillä on ollut muitakin yrityksiä kuulemissamme, jotka ovat samanlaisessa asemassa. Siirrymme nyt kysymyksiin. Autetaan esittelijästä herra Salpa. Kiitos puheenjohtaja ja käytän äidinkieltäni Espanja. Kiitoksia Nämä on ihan sekaisin. Täältä tulee Italia täältä lattialta. Myös amerikkalaisille amerikkalaisille markkinoille. Täällä oli pieni sekaannus tulkkauslaitteissa, sanoo tulkki. No niin, periaatteessa voidaan sanoa, että jokaiselle ajoneuvolle ja jokaiselle markkinalle on olemassa mittatilausratkaisu. Hyvin, ratkaisu on hyvin monenlainen kirjo. Gracias. Entonces esto... Kiitoksia. No niin, ehkä voisin, voisitteko sitten selittää, miksi tämä skandaali tuli esiin? No tämä oli spekulatiivinen kommentti. En voi tähän vastata. En tiedä asiasta. Eh, gracias. Eh, otra pregunta. En su, en su evaluación... Kysyisin... Miten teidän arvionne mukaan, mikä kun näitä päästöjä on testeissä manipuloitu ilman autoteollisuuden omaa panosta, onko tämä mahdollista? Also ehrlich gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstehe. kysymyksen voitteko Kysyisin siis vielä toistamiseen. Kun asia tarkastellaan teknisesti, kysyisin, onko mahdollista, että ne tulokset, joita on saatu testauksista, että niitä on manipuloitu ilman, että toimittaja on ollut mukana, eli siis näiden komponenttien toimittaja? Ähm, Periaatteessa voidaan todeta, että päästötulokset ovat asia, josta OM vastaa, koska vain sillä on tämä tietotausta ja tieto siitä, kuinka saattaa ajoneuvo tietylle päästötasolle, sillä tällä, tässä pelkästään moottorilla ei vaikuta asiaan, vaan myöskin kitka-kysymykset, ilmanvastuskysymykset, monet muutkin aspektit. Eli varsin monimutkainen kokonaiskuva ja paljon tekijöitä, jotka vaikuttavat. Ja noin tietää sitten tarkemmin näistä, koska se vastaa sertifikaateista. Toimittaja toimittaa, mutta ei välttämättä tiedä sitten tästä lopullisesta tuloksesta päästöjen osalta, koska se ei toteuta testausta. Muchas gracias. Ahora me gusta... Kiitoksia. Nyt haluaisin sitten puhua tulevaisuudesta. Te komis, Euroopan komission uusi ehdotus päästöjen suhteen. Saako se aikaan sen, ettei tällaisia skandaaleja enää tule? Mitä olette mieltä? Ja tarvittaisinko vielä jotain muuta, jotta tämä viime vuonna tapahtunut ei enää voisi toistua? also die neuen Elemente. Uudet elementit, jotka ovat Euroopassa autolainsäädännössä jo päätetty tai josta tullaan päättämään, meidän näkökulmastamme ovat oikeat toimenpiteet, jotta jatkossa tulevaisuudessa nämä avoimet kohdat sääntelyssä, jotka eivät ole selviä vielä tarpeeksi spesifiä, voidaan tukia. RD-testit muun muassa ovat tällainen toimenpide. Ja herra Verhoigen kävi täällä 30. elokuuta muistuttaisi siitä, että hän sanoi, että tämä ero testipäästöjen ja reaalipäästöjen välillä oli tunnettu. Sen vuoksi keskustelu komissiossa aloitettiin myös siitä, että olisi tämän komplementaarinen RDE-testaus, täydentävä sellainen tämä suuntaus ja päätös on meistä oikea. Pidän myös oikeana sitä, että otetaan käyttöön RDE-testit kunnianhimoisin tavoittein. Näillä askelilla, joista on sovittu, se on yksi tärkeä asia. Toinen asia on jo heinä, kesäkuun tehty päästössä, eli että nämä päästöstrategiat liitetään tyyppi hyväksyntämenetelmiin ja että tämä tyyppi hyväksyntäviranomaiset ovat tässä mukana. Tässä kaksi elementtiä, jotka ovat meistä tärkeä suuntaus näissä päästölainsäädännöissä Euroopassa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten edustaja Grebrandi. Yes, very much. Uh, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos eh, herra Piisenpah ja Kryger siitä, että pääsitte tänne. Otitte vastaan kutsumme. Ymmärrän hyvin sen, että ette voi kommentoida asioita, jotka ovat rikosoikeudellisen tutkinnan alaisia. Kaksi kysymystä, mitä tulee sisäiseen tutkintaanne, joka käynnistyi viime syksynä milloin tutkinta on tarkoitus saada päätökseen ja onko mahdollista, että julkistatte tietoja jonkinlaisen yhteenvedon sitten, kun tutkinta on saatettu päätökseen? No, minä en ole juristi, mutta nämä tosiaan alkoivat nämä tutkinnat joulukuussa 2015 ja niitä on viety eteenpäin, mutta en osaa tällä hetkellä sanoa milloin ne saadaan päätökseen ja miten pitkälle tulokset sitten julkistetaan, niin sen suhteen ehdottaisin, että odotatte sitä hetkeä, jolloin tulokset julkistetaan tai to, jolloin tulokset ensin saadaan. Kysyisin teiltä seuraavaa. Kirjallinen vastaus, jonka esititte aikaisemmassa vaiheessa, kun olimme yhteydessä ohjelmista asiantuntijoihin, jotka nämä estolaitteet löysivät Kyseisessä vastauksessa todettiin, että kun tarkastellaan akustisia toimia, eli text driving profile-yhteyksissä, katsottiin, että Bosch otti käyttöön tämän funktion ja sitten testaus e, ja sitten nämä erityyppiset yhteydet huomioitiin tässä tietoosiossa. Kuitenkaan tiedot, jotka vastaavat todellista testaussykliä, ei huomioitu näissä käyrissä ja Volkswagen sitten vaihtoi nämä tiedot ja tältä pohjalta sitten väärensi laitteita. Mitä tähän sanoisitte? Ähm, Kiitos kysymyksestä. Valitettavasti tämä kysymys liittyy juuri siihen, mitä sanoin. Nämä aspektit kuuluvat tähän ulkoiseen sen tutkintaan. Sen takia pyrin ymmärtämään, että en voi vastata tähän kysymykseen eikä kommentoida. Okay, well that, that is quite disappointing because... Valitettava todellakin, koska pidin kysymystä melko yleisenä kuitenkin. Ehkä olisiko mahdollista antaa yleinen vastaus tuohon kysymykseen, ei spesifiä, vaan yleinen vastaus, olisiko se mahdollisuus? In theory? teoriassa? No, yleisen äh, kysymyksen voisi tietysti antaa. Te puhuitte jo akustisista funktioista ja moottoriohjauksesta ja manipulaatio, manipulaatiosta ja näihin en halua vastata, mutta se riippuu nyt vähän miten kysymyksen muotoilette. More about, uh... Te yhtiönä, joka dummy data pohjaisia asetti onko mahdollista, että tältä pohjalta sitten voidaan katsoa, onko testaus auton osalta toteutettu. Toisin sanoen, otatteko mukaan funktion, joka voi testata tätä testisykliä ja sitten myöhemmin valmistaja voi sen asentaa. No kyllä tähän kysymykseen voimme vastata. Tämä yhteispeli, teknologisten komponenttien yhteispeli, jotka lopulta johtavat ajoneuvon päästöstrategiaan, niin kyllä tätä yleisellä tasolla herra Kryger voi varmasti valaista. Niin, tämä on sanottu täällä valiokunnassa jo. Volkswagen kollega tämän sanoi jo periaatteessa ohjelmistoon tarvitaan tällaista tunnistamista, sillä no, on eri avustusjärjestelmien vakausohjelmia muun muassa, ja jos tällainen järjestelmä huomaa, että esimerkiksi kaikki renkaat eivät liiku, mikä useimmiten sattuu, niin silloin tämä vakausjärjestelmä pitää deaktivoida, sillä muuten ei saada järkeviä mittaustuloksia, eli testitunnistus sinänsä meidän näkökulmastamme ei ongelmaa, sillä ei vain saa tehdä manipulatiivista puuttumista näihin päästöihin. Very brief. Hyvin lyhyesti. I lost a few minutes because... Niin, eh, puutuitte vähän äskeiseen puheenvuoroni, eli jatkan. En ymmärrä vastausta. Miksi tarvitaan ohjelmistoa, joka havaitsee sen, onko autossa Ratank. Onko teillä myöskin jonkinlainen ohjelmisto sen testaamiseksi, missä autossa, että onko se vaikkapa autotallissa tai missä? Miksi tämän tyyppistä havainnointiohjelmistoa tarvitaan testi- vai testausvaiheessa? No, voin oikeastaan vain toistaa, mitä sanoin yritän nyt miettiä, miten tämän parhaiten ilmaisisin. Kun te olette sen rullan päällä, te yritätte simuloida sellaisia ajo-olosuhteita, jotka vallitsevat myös tiellä tai kadulla, mutta meillähän on monenlaisia sensoreita näissä ajoneuvoissa, esimerkiksi vakaussyistä, jarrutussyistä ja niin edelleen jotka rekisteröivät sen, kuinka nopeasti pyörät pyörivät ja kuinka paljon. Ja jos vain tuo akseli pyörii ja toinen on hiljaa, niin silloin tämä ohjelmisto antaisi vika signaalin ja sitten muutettaisiin jotain parametreja, esimerkiksi turvallisuusfunktioita. En nyt ole ihan asiantuntija näissä. Ja sitten ne saattavat johtaa siihen, että tulos, testitulos ei ole representatiivinen. Eli minun täytyy ikään kuin kommunikoida sille autolle, että se on okei, okay, jos takapyörät eivät pyöri esimerkiksi. Kiitos edustaja Karin. Kiitos. Kiitos. Huomenta yritän sitä kysymyksen saksaksi. Tämä on liian monimutkaista, että kuulen useita kieliä korvissani samanaikaisesti. Haluan nyt ymmärtää, te ette ikinä ole ollut alkuperäinen laitevalmistaja OEM, eli siis vain toimittaja. Onko tämä oikein? Kyllä. Nyt kysymys kuuluu, no sitä mitä herra Brandi jo samaan suuntaan menee tämä kysymys. Te toimitatte muun muassa laitteita, jotka liittyvät näihin päästöihin, jotka niin? Kyllä, niin. Ja sitten kysymys kuuluu, se mitä toimitatte, onko se jotakin suljettua, jota OEM ei voi sitten enää muuttaa, vai onko se avointa, eli ohjelmisto tai jokin muu, mitä voidaan muuttaa? Okei. Okay. Selvä. No perustavanlaatuisesti voitaisiin sanoa, että tämä päästökonsepti, käytän tätä sanaa, koostuu monista alasysteemeistä tai monista osista. Esimerkiksi ruiskutussysteemi. Ruiskutusjärjestelmä se koostuu pumpusta, ruiskusta ja niin edelleen. Eli siinä on monta alajärjestelmää, ruskutussysteemi, ilmasysteemi, siihen kuuluu turvalaitos, siihen kuuluu pakokaasun johto, pakokaasujen jälki, poltto, johon kuuluu muita komponentteja, katalysaattoreita, filtreitä, suodattimia, sensoreita ja koko tämä voidaan kuvailla Eli tilanne on ikään kuin jonkinlainen buffet, seisova pöytä, ja tämä OEM etsii sitten sieltä noutopöydästä ne tarvitsemansa osat, jotta hän pääsee tiettyyn lopputulokseen. vastaako tämä teidän kysymykseen? Niin yritän ymmärtää. En ole viisas insinööri. Te tarjotte tällaisen noutopöydän, seisovan pöydän. Onko mahdollisuus, että OEM alkuperäinen laitevalmistaja tätä seisovaa pöytää koostaa siten, että, että sitä voi muuttaa siten, että testeissä, no esimerkiksi, no en nyt puhu Volkswagenista, sanoitte heti, että ette voi kommentoida muuten, mutta voiko valmistaja tehdä asiat niin ilman teidän apuanne, että testeissä tulokset muuttuvat? zu dem Test, da kann ich jetzt wirklich aus was... Testeistä en oikeastaan voi sanoa mitään, mutta kuvitelpaankaapa nyt, että koko tämä kokonaissysteemi ei tule pelkästään Boschilta. Tällaisella valmistajalla on useita toimittajia. Jos esimerkiksi ruistikutusjärjestelmä tulee Boschilta, niin mitä suurimmalla varmuudella toisia komponentteja ei oteta Boschilta. Se on ihan normaalia, emmekä me esimerkiksi tee edes kaikkia osia, emme tee katalysaattoreita, eli silloin valmistajan täytyy valita joku muu, ja tämä kokonaisvaikutus, kaikkien komponenttien yhteispeli, oikeastaan ainoa, joka näkee sen lopputuloksen ja tuntee sen, on juuri tämä henkilö, joka sieltä noutopöydästä noukkii näitä tuotteita. Eli toimittaja ei enää tiedä, koska hän ei myöskään suorita näitä lopputestejä. Totesitte, että kymmenisen prosenttia tuotannostanne liittyy autoteollisuuteen. Ymmärsinkö oikein? Korjaan. Tutkimusmenoista eh, yli 10 prosenttia kohdentuu eh, autoalaan eli noin 59 prosenttia liikevaihdostamme muodostuu siitä. Hyvä, melko paljon. Ja sitten jos ajatellaan Volkswagenin osuutta näistä kaikista eri autoista, eikä tämä salaisuus ole. Mikrofoni. Pahoittelut. Niin, en tiedä lukua, mutta en voi sitä viestiä, sillä se on Toshin ja asiakkaan välinen kauppasuhde. Ja, äh, es ist, es ist On vähän hankala esittää kysymyksiä, jos mihinkään voi vastata tai ehkä halua. No, kollega voi esittää sitten tämän seuraavan kysymyksen minulla ei oikein ole aikaakaan. Kiitos. Kiitos, kiitos, että olette paikalla valitettavasti. Minullakin on liikaa kieliä päässäni, mutta sen vuoksi puhun englantia. Pahoittelut. Um, the, uh, I just want to... Halusin vain käsittää tätä kysymystä, jonka Herger Brandi esitti, mitä tulee tarkoituksen, kun suunnitellaan näitä ohjelmistoja. Ymmärrän, että sanoitte, että se on tarpeen, jotta huomataan auto on testaattavana. Mutta kun puhutaan näistä virheistä, niin mitä virheitä tarkoittaa, että virheet liittyvätkö ne päästöihin itseensä, päästömittauksiin, uskotteko, että siinä tuotettaisiin vääriä tuloksia, jos ei pystyisi huomaamaan, että auto on testattavana, vai liittyykö se johonkin muuhun turvallisuuskysymyksiin vai mitä? Mikä on tarkoitus sille, että suunnitellaan tällaista ohjelmistoa? Also, ähm. Um, Jos nyt ähm, olen rehellinen, niin tämä liittyy tähän kokonaisajoneuvoon eh, sähköisestä vakausvalvonnasta jo puhuinkin äsken. Normaali ajotilanne, eh, sen päästötilanteestahan on kyse, siihen pyritään. Ja tällöinhän tarkoitan sitä, että kaikki neljä pyörää pyörivät. No sitten, jos kaksi näistä ei pyörikään, eh, näinhän voi olla, koska laboratorioolosuhteissa ja simulaatioolosuhteissa olla, niin sataprosenttinen vastaavuus ei onnistu. No niin, jos huomattaisiin virhe, no en ole asiantuntija yksityiskohdista, mutta sitten tällaisen kokonaan pois jättäminen, niin ajatellaan, että tämä on kuitenkin testaustilanne, auto on ihan kunnossa, ajoneuvo on kunnossa, siitä ei ole kyse. Ja siksi ehkä ajodynamiikasta vastaavien kollegoiden tulisi paremminkin kommentoida näitä kysymyksiä. Mutta ei ole kattavaa listaa sille, mitä nämä virheet voisivat olla. Eli siis voidaan sanoa, että no niin, suunnittelemme tämän, jotta poistetaan tietyt virheet, jotka on tunnistettu, jotka saavat tuottaa virheellisiä testituloksia, se on järkevää, mutta jos lista ei ole kodifioitu, jos se ei ole kattava, niin varmastikin, no, se sallii liikaa joustoa, jos ajatellaan sitä, mitä se täytäntöön. Also, bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich auch... No, en nyt ole ihan varma, ymmärsikö tämän kysymyksen oikein. Herra Aichhorn Volkswagenilta varmaankin sanoi, eli pitää tunnistaa, että testi on menossa, eikä siis ole tällaisia mm, asian puuttumisia, interventioita, joita emme halua. Se on tärkeää, mutta manipuloidahan näitä ei saa, mutta pitää tietää, onko testimäärä. Eli se, ettei voi manipuloida, tekö sen määrittelette vai onko asetus taustalla? Kuka siis vastaa tämän varmistamisesta, että todellakin myös täytäntöön pannaan tämä tällaisen menettelyn mahdottomuus? Ymmärsin kysymyksen siten että kuka näitä manipulaatioita on sitten laittanut tähän. No en pysty tähän vastaamaan mutta loppujen lopuksi tämä kokonaisjärjestelmä ajoneuvoissa toisaalta, se mitä täyttää tietyt hyväksymiskriteerit ja NEDC-kriteerit, se on lähtökohta tälle tyyppihyväksyntäsääntelylle. Se on, kyseessä on ero testitulosten ja reaalipäästöjen välillä. No, tämä oli tunnettu fakta. Ei siksi, että manipulatiiva, koska todellista ajolosuhteet eivät ikinä voi vastata toistettavia testituloksia laboratorioissa yksi suhde yhteen. Tarkoittaa sitä, että tämä ero, no se ei ole fakto tai olosuhde siitä, että, tai viittaa siihen, että on manipulaatiota, vaan siksi, että on tiedetty, että sääntelyssä elementtejä, jotka perustuvat testiolosuhteisiin, mutta ne pitää pystyä toistamaan myös todellisessa ajan olosuhteessa tämän takia. Tämä yhteys Voitaisiin vastata näin, mutta kyse ei ole manipuloinnista. Nopeasti vielä toteatte, että OMN vastuu on sitä, mitä siellä tehdään tai mitä se tekee. Tämän manipuloinnin osalta liittyykö tämä jollain tavalla takuumenettelyihin eh, tuotteissanne, eh, jos eh, tiettyä osaa käytetään jollain muulla tavalla kuin alkuperäisessä tarkoitella, tarkoitella tavalla. Miten teidän vastuunne sitten on tässä tällaisessa tilanteessa mukana? Tämä on aika, menee aika tekniseksi, mutta yritän itse vastata tähän. Me olemme tietysti toimittajina vastuussa komponenttien integroinnista, niiden asentamisesta. Tässä me olemme myös mukana integraatio- eli asennusprosesseissa, mutta ero, joka teidän kysymyksessänne tulee, on ikään kuin vastuu kokonaisjärjestelmästä ajoneuvossa ja sitten kokonaisjärjestelmästä. Se vastuu ei ole komponenttien toimittajalla, vaan itse asiassa valmistajalla. Edustaja Henkel. Ich war, meine Damen... Hyvät naiset ja herrat, 25 vuotta olin Boschin surman kilpailijan johtokunnassa Continental yrityksessä ja sen takia jäävään itseni, enkä halua esittää kysymyksiä Boschin edustajille. Selvä. Seuraava puhuja. I will speak in Swedish for the first time. Puhun nyt ensimmäistä kertaa vuosin ruotsia. Kiitokset, kiitos siitä, että pääsitte tulemaan ja kiitos siitä, että pyritte vastaamaan kysymyksiin ottaisin hieman uuden lähestymistavan nyt ähm, tähän asiaan ja näihin esitettyihin kysymyksiin. Jos autonvalmistaja tilaa osia autoihin, ajoneuvoihin, valvotaanko eh, jollain tavalla toimituksia, että toimitukset todellakin hoidetaan olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Ähm, ja, das ist so. Es gibt natürlich... Niin, tilanne on se, että meillähän on tällainen laatuhallinnointi Boschilla. Meillä on prosesseja, jotka varmistavat sen, että yksittäiset komponentit toimivat tässä en osaa, en, en lä- nyt voi lähteä kertomaan, että kuka tästä on vastaamassa. Ihan ok vastaus esittämäni kysymyksen, koska haluamme eh, selvittää, mitä tapahtui ja tehän toimitatte ajoneuvojen osia esitettyjen tilausten pohjalta. Ja olette näin tältä osin mukana tässä ketjussa. Ja nyt digitaalisessa maailmassa. Kyse on myös ohjelmistoista. Ja onko mahdollista toimivan vielä mukauttaa näitä järjestelyjä vai suljetteko menettelyt siten, että ne osat, joita te olette toimittanut valmistajalle, ovat ikään kuin lopullisia tuotteita, eikä niitä enää voi sitten millään tavalla muuttaa tai mukauttaa? Paitsi jos takana on ihan äärimmäinen tekninen ponnistus. Ja, also ich, eh, kysymys sellaisenaan ei, sitä ei voida ehkä vastata täysin. Ohjelmisto koostuu useista osista, niin sanottu alusta, osa, platform. Siinä on funktioita, toimintoja, toiminnallisia yhteyksiä, jotka tekevät tiettyjä asioita esimerkiksi. Jos on tietty ruiskutusmäärä, joka halutaan ruiskuttaa, niin sitten tarvitaan tiettyjä toimenpiteitä. Eli pitää kysyä tietystä paineista, mistä varmistetaan, että kun, tai siis pitää painaa Tällainen on perusohjelmistossa mukana on muitakin toimintoja, mutta huomataan, että on alustaohjelmisto, se on eri asioita. Sitä tekee BOS, mutta myös kilpailijamme. Sitten on asiakaspesifejä laajennuksia. Asiakas voi siis itse ohjelmistotoimintoja miettiä, jotka hän haluaisi eri syistä. Ja asiakas voi sitten nostaa ne tai pyytää, että voisi kodifioi ne, sitten tiedetään suunnilleen, mitä siinä tehdään. Voi kuitenkin olla myös niin, että hän tekee sen kaiken itse, tästä black boxista, mustasta laatikosta ikään kuin, C-koodista, kaikki tämä pitää ottaa huomioon, sitten pitää vielä yksi asia, ei ole vain nämä funktionaaliset yhteydet ohjelmistossa, se miten signaalit ovat toisiinsa, sitten pitää myös kodifioida ne, eli ohjelmisto, niin kuin te sen ymmärrätte, on yhteispeliä, toimintojen ja datan välillä. Ja tämä data liittyy siitä, että on näitä ajoneuvospesifejä funktioita, jotka tulevat OEMltä, sillä ne ovat ratkaisevia, jos ajatellaan ajettavuutta, päästöjä ynnä muuta. Tack så mycket. Då, ska jag, eh, då har jag bara två korta frågor. Muutama kysymys vielä. Kuinka paljon eh, dieselajoneuvoja on liikenteessä Euroopassa nykyisellään eh, Boschin valvontalaitteistojen eh, mukaisia ajoneuvoja. Ja voitteko luottaa siihen, että ne laitteistot, joita te toimitatte valmistajille, ovat tasoltaan sellaisia, että ne noudattavat olemassa olevia sääntöjä ja määräyksiä? Eli tässä halutaan selvittää sitä, eh, missä vaiheessa, alihankinta- tai toimitusvaiheessa, vai missä vaiheessa eh, virheet tulivat tähän kuvaan ja ketjuun mukaan, vai oliko eh, tämä ihan tietoista manipulointia. Wir rätseln im Moment ein bisschen, was die richtige Zahl... Me tässä yritämme nyt miettiä, mikä voisi olla oikea lukumäärä näille ajoneuvoille. Meillä ei nyt ole semmoista tarkkaa lukua, että ehkä meidän ei kannata lähteä arvailemaan, kun meillä ei ole nyt sitä tilastoa täällä mukana, kun meillä on näitä eri sukupolvien autoja kuitenkin. Voitamme tehdä kirjallisena, ymmärrämme kyllä. Juu, voimme kyllä tämän luvun sitten myöhemmin teille toimittaa, mutta kysymykseenne siitä, siis kuinka monta dieselajoneuvoa, joissa on Bosch-komponentteja. Me annamme tämän luvun myöhemmin, mutta sitten kysymykseenne siitä, onko nä, ovatko nämä Bosch-komponentit, vastaavatko ne näitä hyväksyntiä ja ovatko, ovatko ne korrekteja näissä autoissa, jotka tällä hetkellä ovat käytössä. Lähdemme siis siitä, että ne ovat laillisesti tuotu markkineillemme Boschin laatu- ja testausprosesseissa, joita juuri kuvailimme. Emme noudata ainoastaan teknisen laadun, vaan myös laillisuuden periaatetta. Ja äh, se, että me tuomme nämä, että nämä tuotteet tuodaan äh, laillisesti markkinoille – niin sitä me tietysti odotamme myös kaikilta asiakkailtamme. Tämä on se koko kuva, yleiskuva, jos nyt näiden tutkintojen tuloksena esiin tuleekin erilainen kuva, niin sitä emme voi tänään lähteä kommentoimaan tai arvailemaan. Edustaja Bermejo. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos Boschin edustajille siitä, että olette tänään täällä, vaikka pelkäänkin, etteivät nämä vastaukset välttämättä kovin paljon auta meitä. Minulla on kolme kysymystä. Kirjallisissa vastauksissa te kiellätte kaikenlaisen vastuun ohjelmointien, päästöjen manipuloinnissa ohjelmoissa mutta kuitenkin te eh, sanotte, että valmistaja nimenomaan suorittaa tämän käyttöönoton. Te mm, mm, ei ole myöskin ei olekaan outoa, jos teidän Volkswagenille lähettämienne sähköpostit, jotka ovat vuotaneet vuosilta 2008 ja 2007 ja 2005, niissä esitetyt tiedot ovat oikeita. Voisitteko te kommentoida näitä väitteitä, kun Bosch tiesi, että Volkswagenille toimitetut ohjelmistot, että niitä käytettiin, näitä, käytettiin näiden manipulaatioiden mahdollistamiseen, jotka sitten johtivat väärennettyihin päästömittauksiin. Ymmärrän kysymyksen ja ymmärrän intressit sen taustalla, mutta pyydän ymmärrystä, että tämä on yksi asia, jota nyt tutkitaan sisäisesti ja ulkoisesti sen takia en halua kommentoida. Mikrofoni. Niin, toiseksi Bosch toimittaa monille auton valmistajille, joiden todelliset dieselpäästöt myös ylittivät säännöt, sääntöjen mukaiset joko termisten ikkunoiden, lämpöikkunoiden kautta tai muita kautta. Kysyn, onko tämä Boschin toimittama software, siis ohjelmisto, sellainen, että se oli ehdottomasti välttämätön, jotta näiden firmojen autot saattoivat tuottaa sellaisia päästöjä, jotka eivät olleet eurooppalaisten sääntöjen mukaisia. Ich versuche mal en ole ihan varma, ymmärsinkö kysymyksen oikein, mutta yritän vastata. Tietysti moottori tarvitsee tällaisen ohjelmiston. Se on olennainen osa nykyisiä päästömenettelyjä ja ajoneuvojen valvontaa. Myöskin ymmärsin, että kysyt, että tarvitaanko tällaista moottoriohjausta ja sähköistä järjestelmää. Kaikissa ajoneuvoissa vastaus on kyllä ja sitten kysyitte, toimittaako Bosch näitä ja vastaus siihenkin on kyllä. Alustuksessani totesin, että olemme yksi kolmesta suuresta ö, toimittajasta, varsinkin mitä tulee näihin tiettyihin moottoriin rakennussarjoihin. Vielleicht noch ein kurzer Zusatz. Ehkä vielä, lyhyt lisäys, se auttanee hieman. Kuulen tästä, mitä sanotte, että NIN on ohjelmisto, joka on kuitenkin valmistunut, se toimitetaan. Tämä ei aina ole näin. Tämä pitää kuvitella hieman niin, että hyvin yksinkertaistettuna, tämä on nyt kuitenkin tämä selitys, eli jos saatte Excel ohjelman, voitte kirjoittaa siihen eri dataa ja sitten ohjelma tekee sille jotakin riippuen siitä, mitä haluatte laskea. Tämä pätee myös ohjelmistoon kutakuinkin. Eli siihen kirjataan dataa ja sitten jotakin tapahtuu yksi, hyvin yksinkertaistetusti. Eli tällä yhtä aina ohjelmistoa ei ole olemassa. Por último, quisiera saber. Ja vielä viimeiseksi kysyisin, onko, oletteko jollain hetkellä huomanneet eron todellisten päästöjen ja oletettujen päästöjen kanssa? Ovatko ne, oletteko keskustelleet niistä Euroopan komission tai kansallisten viranomaisten kanssa tyyppi oksidipäästöjä koskevien sääntöjen viitekehyksessä? Toteaisin, että Boschissa poliittista eh, eh, näkemysten muodostusta. Eh, on myöskin, tota, meillä on myöskin Brysselissä mm, toimisto ja avoimuusdirektiivi on tarkastelussa ja olemme päivittäin yhteydenpidossa joko siten, että lähdetään liikkeelle esimerkiksi Saksan autoteollisuuden järjestön taholta ja olemme myöskin mukana Eh, tilaisuuksissa, eh, joita mm, komissio järjestää tällaisia konsultaatiotilaisuuksia. Näihin osallistumme. Ja sitten kolmanneksi eh, mm, seikka, miten myöskin olemme mukana poliittisessa menettelyssä ja lainsäädäntömenettelyssä komissio, ähm, jäsenmaat ja myöskin Euroopan parlamentin esittelijät ovat mukana silloin, kun meidän puoleemme käännytään teknisen asiantuntemuksen saamiseksi tietyissä säädöshankkeissa. Ja silloin olemme mukana kuvatulla tavalla. Ja tämän lisäksi äh, kyllä mahdollistamme sen, että voimme lähettää asiantuntijamme Brysseliin äh, kokouksiin ja varsin usein meidän puoleemme käännytään ja pyydetään, että me järjestäisimme tapaamiset ja jos näin on, niin silloin silloin me esitämme kutsut komission tai Euroopan parlamentin edustajille. Kutsumme heidät paikan päälle mm, tehtaille ja tältä pohjalta selvitämme menettelyjä. Eli kyllä, tällä tavalla e, olemme mukana tässä menettelyssä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että tulitte paikalle. Ei ole helppoa esittää kysymyksiä, koska me sanotte, että ette voi vastata mutta yritetään esittää yleisempiä kysymyksiä, joissa voinette vastata. Ensinnäkin alustuksessa sanoitte hyvin selvästi, että tämä ohjausyksikkö ja päästöohjausyksikkö on saatavilla kaikissa olosuhteissa, olosuhteissa ja voidaan pysyä raja-arvojen alapuolella kaikissa olosuhteissa, eikö niin? Ähm, ich glaube, nyt te ehkä yritätte ehkä kysyä, mitä testissä tapahtuu ja mitä sitten todellisessa elämässä tapahtuu. Tällaista me olemme menneisyydessäkin paljon kuulleet ja tähän täytyy ehkä sanoa, että teknologiathan kehittyvät ajan myötä. Ajatellaanpa nyt vaikka tätä pakokaasujen takaisin kierrätystä lehdistäkin on voitu lukea, että pakokaasun takaisinkierrätys täytyy ehkä kytkeä pois tietyssä lämpötilassa ja niin edespäin. Tämä voi olla, koska tässä on itse asiassa kysymys eri tuotteiden yhteispelistä, mutta kuitenkin on niin, että pakokaasujen takaisinkierrätyskin kehittyy koko ajan. Yritänpä kuvailla sitä hiukan. Sehän tarkoittaa sitä, että minä otan osan näistä pakokaasuista ja kierrätän sen sitten takaisin moottoriin. Se kuulostaa yksinkertaiselta, mutta mistä se pakokaasu otetaan? turbo äh, laturin edestä vai sen takaa. Siinä on hyvin suuri ero. Tässä on ensimmäinen pointti. Toinen pointti on se, että missä kohtaa, mistä kohtaa se johdetaan sinne. Senhän täytyy tulla sylintereihin sitten jakautua mahdollisimman tasaisesti. Sitten tarvitaan venttiili. Mihin se sitten asennetaan. Sitten on ää, äh, takaisinkierrätys jäähdytin. Sekin täytyy laittaa sinne. Eli tämä esimerkki näyttää aika kauniisti. Jos katsokaapa joskus vaikkapa uutta Mercedes nelisylinteristä moottoria, sieltä näkee hyvin kauniisti, mikä on ero pakokaasun takaisinkierrätyksessä vanhoissa malleissa ja uusissa malleissa. Eli tämä kehitys mahdollistaa sen, että äh, asiat tehdään toisella tavalla ja nyt on puhuttu Volkswagenilla jopa miinus 25 asteen lämpötiloista. Eli tässä tullaan näkemään hyvin suuria edistysaskeleita, koska tekniikassa tapahtuu koko ajan valtavasti. Vaikuttaa siltä, että teknisesti olisi mahdollista pitää kiinni raja-arvoista ja vielä enemmänkin tulevaisuudessa. Puhuitte kylmistä olosuhteista. Ja tähän liittyen kysymys. Fyysisesti hän tuntuisi loogiselta, että kylmä käynnistys tällöin päästövalvontayksikkö ei toimisi kunnolla ja päästöt olisivat korkeammat kuin silloin, kun kyseessä on lämmin startti. Ja, Kyllä, periaatteessa näin on. Niin pitää myös olla korkeammat. Yksi esimerkki katalysaattori tarvitsee tietyn lämpötilaikkunan tai skaalan, jossa se toimii järkevästi. Kyse on kemiasta. Sitten kysymys, että mitä tarkoitetaan kylmäkäynnistyksellä, jos kylmäkäynnistyksellä tarkoitetaan, että lähden aamulla liikkeelle, auto on ollut ulkona koko yön. Se on toinen asia kuin jos on pysähtynyt lyhyesti ajon aikana, käy leipurissa, leipomossa ja sitten palaa. Se ei ole enää kylmäkäynnistys. Kylmäkäynnistys siis, sillä on eri päästökäyttäytyminen kuin muissa tilanteissa. Ja on tärkeää, että on eri päästötoimenpiteitä käytössä, jotta tietyt päästövaikutukset voidaan minimoida. Toinen esimerkki. Yksi kysymys, mutta vielä tästä kylmäkäynnistyksestä. Pahoittelen, että keskeytin, mutta meillä on näin vähän aikaa tässä. Saksan 58 tapauksessa eh, totesi, että eh, tilanne olisi parempi ajoneuvon kannalta kylmäkäynnistyksessä kuin lämpimässä käynnistyksessä, niin eh, silloinhan ohjelmisto on tässä taustalla, koska hän tätä ei voi selvittää. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das wird jetzt spekulativ. Nyt tämä menee aika spekulatiiviseksi, rehellisesti sanoen. Minähän otin esimerkiksi katalysaattorin Oikeastaan jonkun oem niin täytyisi vastata tähän kysymyksiin. Olen tosi pahoillani, eh, mutta katalysaattorihan on vain yksi osa tästä päästöjärjestelmästä. Selvä, mutta puhuttu selvästi tästä fysiikkapuolesta, joten verran omat johtopäätökseni ja jätän sen sitten itselleni. Vielä viimeinen kysymys, sillä tämä on hyvin pitkä vastaus, joten yksikään jäsenvaltio EU-ssa, sanotaanko se mitään viiteitä siitä, että ohjelmisto, jota käytettiin päästöhallintajärjestelmissä, olisi laillinen vain jos se tehdään testilaboratoriossa eikä ulkopuolella. Saitteko mitään viittauksia siitä, että tätä pyydettiin vain testimenetelmissä näin? No, das ist mir nicht bekannt. Ei, minulla ei ole sellaisesta tietoa. Kiitos edustaja Evi. Si, grazie. Kiitos ja hyvää huomenta. Kysyisin seuraavaa. Lehdistöstä olemme saaneet lukea, että Bosch olisi tiedottanut Volkswagenia siitä, että äh, laitteista, jota käytetään äh, ajoneuvoissa, olisi saattanut olla laiton, sääntöjen vastainen. Onko äh, dokumentteja tästä lausunnosta? Voidaanko se soittaa todeksi? sain ähm, äh, itse ähm, ilmoitko sitä, että haluatte jotenkin suojella omia oikeuksia, niin jos voidaan havaita, että teidän toimittamien laitteita käytetään väärin, ja näinhän nyt ilmeisesti todellakin on tapahtunut. Ähm, Ymmärrä kysymyksenne. Ymmärrän myös sen, että insistoitte vielä, mutta minun täytyy todellakin pahoitella. Tämä on juuri niitä sisältöjä kosketteleva kysymys, jota me emme voi kommentoida, kun sisäinen ja ulkoinen tutkinta on vielä kesken. No, ymmärrän tämän hyvin. No niin, pidän mielessä sen, että ette voinut vastata. Ja kysyisin vielä seuraavaa. Se, mitä täällä nyt olette eh, joistineet sanoa, eh, ja kysyisin, olisiko mahdollista ajatella jonkinlaista ohjelmistoa tai niiden yhdistelmää ja muiden eh, osien mukaanottoa, että kokonaisuus olisi sellainen, että se pystyisi eh, testauksen järjestämään siten, että nämä uudet pensit huomioitaisiin myöskin samassa yhteydessä ehdollistettaisiin moottorin toimintaa ja näin pyrittäisiin takaamaan se, että eh, voidaan toimia mahdollisimman tehokkaasti, kun pyritään vähentämään päästöjä. Um, no. Tote... Seuraava on tämän hyvin hankalaa. Tiedätte, mitä tämä on. Aina mahdollisuuksia kiertätettyjä järjestelmiä. Meistä on hyvin tärkeää seuraava muistaa, että PEMSit jos sitä rakennetaan ajoneuvoon, sen pitäisi saada mahdollisimman vähän tietoa ajoneuvosta, sillä vain sitten voidaan selvittää, millaisia tuloksia saadaan. Tarvitaan kuitenkin tiettyä dataa, jos tällaisia automi- a- tiemittauksia otan tehdä, pitää tietää, missä ajaa, mitä kaistaa ajaa, sillä näitähän päästä mitataan grammoissa per kilometri. Tärkeää PEMSissä on se, että sen pitää olla hyvin tarkka, jotta ei tule tällaisia tapauksia. Va bene, la ringrazio. Eh, ehm. Kiitos. No niin, tietysti nämä asiat tulisi pyrkiä hoitamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tulevaisuutta ajatellen kysyisin seuraavaa. Ja toisaalta, jos halutaan eh, muuttaa olemassa olevaa lainsäädäntöä, toivottavasti parantaa sitä, mitä mieltä olette? Riittääkö teidän mielestänne, jos toimittajilta vaaditaan, että tyyppihyväksyntävaiheessa ei tämän tyyppisiä menettelyä voi tehdä, eli mitkä yksityiskohtaisesti ovat ne tekniset ohjelmistotiedot, jotka on toimitettava valvovalle viranomaiselle, jotta se pystyy todellakin tarkistamaan eh, niiden osuuden ja toiminnan ohjelmistoissa, että todellinen kattava eh, valvonta mahdollistuisi. Ja eh, näin ollen voisi vetäytyä pois ilmoitusvelvollisuudesta. Ähm, Sääntely näkökulmasta. Valmistaja on hyväksynnästä vastuussa, mutta mitä tulee sitten päästöstrategiaan ja sitä koskevaan ohjelmistoon uuden säännöstön mukaan, se täytyy asettaa avoimesti, se täytyy kommunikoida avoimesti. Se tarkoittaa siis sitä ohjelmiston osaa, joka liittyy ajoneuvon päästöjärjestelmään. Tämä AES, PES puitteissa on nyt kesäkuusta alkaen direktiivin vaatima. Ja vastuu hyväksynnästä, tyyppihyväksynnästä, se on yksin omaan OEMllä. Eli ajoneuvo kokonaisjärjestelmänä sellaisena kuin OEM sen sitten ilmoittaa ja kuvailee. Se on siis valmistajan vastuulla. Kiitos edustaja Pretsen. Ja. Um, Ich habe... Minulla ähm, on kysymys, joka liittyy kirjalliseen vastaukseen. Vastaus kysymykseen kaksi. Siinä on kyse siitä, että jos ymmärsen oikein, tämä on periaatteessa omat koodinne, kuitenkin myös OEM-koodeja käsittelette ja sanoitte nyt, että tavallisessa tapauksessa alkuperäinen laitevalmistaja teidän lähdekoodia ei tunne. Voitteko sanoa tästä lisää, miltä tämä näyttää konkreettisesti? anders oder oliko tilanne silloin toisin vai tunsiko OEM teidän lähdekoodinne vai ei? Mitä tarkoitatte konkreettisesti, eli yleisesti tekniikkaan liittyen voimme kyllä vastata Tarkoitan Volkswagenia. Jos tarkoitatte sitä, niin emme voi vastata, mutta jos yleisistä yhteyksistä tässä on kyse, niin silloin voimme vastata. Yleinen konteksti on tässä kirjasti, jos ilmastu, no, mutta se, jos ei vastata, niin sekin on joskus sellainen vastaus ja mielenkiintoista tietoa. Sitten puhuja mikrofoni pätkii. Sitten yleinen kysymys, yleisluontoinen kysymys, jossa valmistatte OM-koodeja, niin silloin ymmärsin teidän teet oikein vai että ette tiedä, mitä dataa loppujen lopuksi siitä, siinä kerätään, mutta olisiko teidän mahdollista tunnistaa, että sieltä on kerätty dataa, joka teistä kukaan ei tarvitsisi käytännössä, joka ei ole olisi tarpeen ajoneuvon ajosuoritusta silmällä pitäen? Tämä on todella visainen kysymys. Valitettavasti näin täytyy sanoa. No, miettikääpä, kuinka paljon tietoja, dataa tuollaisessa ohjelmistossa on noin 35 000 labelia. Ja se, että tietäisi mitä jokainen label näistä tekee, on hyvin vaikeaa, varsinkaan jos meillä ei ole sitä ajoneuvoa siinä käsillä, eikä meillä yleensä sitä ole. Eli ajo, kun ajoneuvo sertifioidaan, niin Mm, että se sitten vielä sen jälkeen tarkistettaisiin Boschilla, mutta näin ei todellakaan ole. Tämä on hyvin vaikea tunnistaa. Ei ole toki täysin pois suljettavaa. Joissakin ääritapauksissa voitaisiin ehkä nähdä. Se ei ole sataprosenttisesti pois suljettavissa, mutta pikemminkin poikkeus, sanoisi. Ich verstehe Sie so, Sie... Eli siis ymmärrän asian seuraavasti. Eh, Voisit mutta onko tämä konkreettisesti mahdollista, niin ette osaa sanoa. Voitaisinko ajatella, että ähm, kun kehitysosasto yleensä nimenomaan laadun varmistamisen kiinnittää huomiota, niin ehkä vastuuta ajatellen, niin ehkä tämä asia, eikö se olisi sellainen, että se saattaisi ainakin tulevaisuutta ajatellen kiinnostaa yhtiötä. Kyllä, näin on. Totta kai perustuen siihen, mitä juuri nyt tapahtuu, me olemme sisäisiä menetelmiämme tarkastelleet ja niitä nyt käydään läpi. Können Sie uns sagen, welche Voisitteko kertoa, mitkä muut auton valmistajat ovat niitä, eh, joille te toimitatte näitä ajoneuvoja ajatellen? Also No, yksityiskohtia en voi kertoa, mutta lähes kaikki kaikille toimintamme. Näin, näin se taitaa olla. Onko Volkswagen skandalin myötä nyt sitten ollut sisäisiä tutkimuksia muiden autovalmistajien osalta? Tähän kysymykseen en voi vastata, koska se on sisäisen tutkinnan alainen asia. Dann fürchte ich, wären alle weiteren Fragen vom näin ilmeisesti on muidenkin kysymysten osalta, jotka halusin esittää. Lämpimät kiitokset teille. Edustaja Kisekki, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tohtori Kryger ja Wiesenbach, että tulitte tänne ja olette tänä valmiina vastaamaan. Tiedätte, että tutkintavaliokunta tässä on kyseessä ja alustuksessa ne tohtori Wiesenbach asettamme neljä ehtoa näille kysymyksille, joita ei voida esittää. sinne tämä rikosoikeudellinen, sivilisoikeudellinen menettely, meillä oleva sivilimenettely USAssa siis, sisäinen tutkinta. Minua kiinnostaisi tietää, milloin sisäinen tutkinta saadaan päätökseen. Ehkä sen jälkeen olette valmiimpia antamaan vastauksia enemmän. Milloin sitten voitaisiin saada vastauksia ja kuka tekee tätä ulkoista osaa, myös ulkoista tutkintaa? Voitteko puhua tästä prosessista hieman lisää? Also ich habe auf eine Frage eines Ihrer Kolleginnen oder Kollegen jo äsken eh, kerroin siitä, milloin eh, mahdollisesti sisäinen tutkinta saadaan päätöksen En tiedä sitä, eh, koska tämä on varsin monimutkainen asia ja menee kauas historian eli en lähde ennustamaan näitä päivämääriä. Ja sitten kysyitte myöskin siitä, miten ulkoisten tutkintojen, rikosoikeudellisen tutkintojen kysymykset hoidetaan Kuka tätä ulkoista tutkintaa tekee, sillä Volkswagenilla on myös ulkoinen tutkija ja prosessi on melko avoin, siitä puhutaan. Eli aikataulu ei nyt ole julkisuudessa, sen takia haluamme esittää kysymyksiä, mutta me saa vastauksia. Tämä on hieman hukattua aikaa teille ja meille. tämä pitäisi puolen vuoden päästä järjestää uudelleen. No, yritän nyt esittää kysymyksen niin yleisesti, että teidän astamamme ehdot täyttyvät ja ettei tarvitse viitata näihin tutkin, tähän tutkintaan. Niin 11.2 vastaus siinä sanotte, että koodi ohjelmistolle tehdään valmistajan toiveesta, se on selvää. Kollegani tohtori Kryger sanoi myös, että laatukontrollia tehdään oikeudellisesti, miten sitten tämä välitys tapahtuu, on siis tämmöinen alusta tai perustainen toiminta, jos tämä perusalusta, niin sitten tämä toimitetaan enemmän tuote ja sitten se otetaan vastaan tämä juristinen vastuus vai miten, miten tämä juri, juristisesti menee tämä prosessi, mistä lähtien te olette abstraktisti sanoo vastuusta vapaa, allekirjoitan jokin asiakirja vai miten käy tällä hetkellä, siis t- mistä lähtien vastuu on valmistajalla, miten tämä menee oikeudellisesti tämä prosessi? Minun täytyy, että vastaisin tähän mielelläni, mutta en ole juristi, tämä ei ole tekninen kysymys ja kollegani herra Kryger on tekniset puolet jo selittänyt, mutta en pysty nyt antamaan tarkempia yksityiskohtia tästä. Tehdään se kirjallisesti sitten, että oikeuden yksikkö voi vastata. Tehdään se kirjallisesti sitten. Ähm, gut, dann warten wir die schriftliche... Hyvä, odotamme siis kirjallista vastausta. Olette aikaisempiakin kuulemisia seurannut ja herrat Lange Donke eh, kyseisissä kuulemisissa ja vastauksissaan totesivat, että usein eh, sadat insinöörit ovat mukana kehittämässä näitä ohjelmistoja. Ja nyt sitten eh, Volkswagenin sisäinen tutkinta ilmeisesti on osoittanut sen, että vain varsin vähän insinööriä onkin ollut tässä kehitystyössä mukana. Kuinka arvioisitte ja sitten tätä tulosta. Pitääkö se teidän mielestänne paikkansa? Onko se realistinen? Also in welchem Umfang die einzelnen... Missä määrin yksittäiset asiantuntijat ja asiantuntijaryhmät meidän talossamme ovat mukana kehitystyössä? En pysty tarkkaan, tarkkaan lukumääräisesti sanomaan. Kehitystyö on kuitenkin hyvin, hyvin laaja ja pitkällinen työ. Tämä ei ole mikään triviaali prosessi, jossa rekonstruoidaan – neuvotteluja käydään ja ne vielä jatketaan. En voi mennä yksityiskohtaan, mutta tällaisen teknologian kehittäminen on ajallisesti hyvin pitkällistä ja siinä on tietysti monia asiantuntijayksiköitä mukana. Moottorin tai näiden komponenttien kehittäminen, joista tohtori Krüger puhui, ne kestävät vuosia ja kollegani Aihe Volkswagenilta – sanoi, että menee noin vuosikymmenen, kun uusi moottorijärjestelmä saadaan siihen vaiheeseen, että se voidaan panna markkinoille ja sitten vielä siihen voi lisätä toiset kymmenen vuotta esityötä. Yksi pieni lisäys. Polttomoottori, jos sitä kehitellään tänä päivänä, niin eihän asiaa hoida pari tyyppiä, vaan mukana on paljon väkeä, paljon asiantuntemusta tarvitaan. Ja tämä pätee myös ohjelmistoihin, mutta nämähän toimivat aina yhteydessä polttomoottorin, eivät erillisenä. Eli osa ohjelmistosta liittyy moottoreihin, esimerkiksi eh, nämä kiertomenettelyt ja ilmausmenettelyt ja muut. Ja sitten kun kehitellään moottoreita, niin tietysti tehtävänjako on aina olemassa. Eli tietty määrä insinöörejä tarkastelee tiettyä osapakettia tässä kokonaisuudessa. Tällä tavalla tämä kehitystyö etenee. Kiitos. Tänne ei ole Tanskan tulkkausta, joten yritän tehdä tämän englanniksi, vaikka tämä on hieman teknistä. No niin. Haluan varmistaa, että ymmärrän oikein. Valmistatte, tai siis toimitatte autoosia alkuperäisille laitevalmistajille ja sitten valmistatte varaosia jälkimarkkinoille myös. Ja sitten lisäksi tarjotte myös teknisiä palveluja, joten yhtiöllä, yhtiöllänne on eri liiketoimintoja. Onko tämä näin? Varaosia toimitatte sitten myös OEMille ja sitten teknisiä palveluja. Kyllä vai ei? Juuri näin se on. Me nimittämme sitä original equipment businessiksi ilman, että Mm, kaikki tämä kuuluu siis meidän liiketoimintaportfolioon. Your technical service. Hyvä, tekniset palvelunne ja ne, jotka valmistavat näitä alkuperäisosia OEMille. Onko ollut minkäänlaista suhdetta näiden välillä? Teidän tekniset palvelunne ovatko antaneet minkäänlaista neuvoa tai mitä tahansa muuta, jos ajatellaan sitä, mitä valmistatte esimerkiksi Volkswagenille? When it's, Tarkoitan niin kun on kyse oikeudesta neuvosta, teknistä neuvosta ja niin edelleen. Tekniset palvelut jos nyt esimerkiksi järjestelmän toimittaa vaikka ruiskutusjärjestelmä, niin tällöin todellakin kyse on varsin monimutkaisesta järjestelmästä. Ja asiakkaan on saatava myös ohjeet siitä, miten tämä toimii esimerkiksi tämän ruiskulaitteen tulee mahtua sopivasti moottoriin ja tietysti tässä yhteydessä sitten yhteensopivuus muiden osien kanssa on myöskin taattava. Ja sitten eh, meillä on tekninen palveluyksikkö, joka auttaa asiakasta ja tällöin kyse, kyseessä on tekniikka. Tekniikan osalta ainakin tällaista palvelua on ja tällä tavalla tämä asia yleensä toimii. Selvä, mutta se mistä nyt puhutaan työstä, uutta tyyppihyksyntälaisäädäntöä ja komission ehdotus on, että leikataan yhteys OEMien ja teknisten palvelujen ja muiden välillä. Mutta kysymykseni kuuluu, että Volkswagen käyttikö se teidän teknisiä palveluitanne omassa työssään? Oliko Bose tekninen palvelu, olisiko se teknistä palvelua Volkswagenille? Vai onko se luottamuksellista? Ei ole luottamuksellista, mutta Ehkä taisi mennä äskeistä kollegan puheenvuoroa. Nyt ymmärrän, mitä tarkoitatte näillä teknisillä palveluilla, eli eh, joita valmistaja hyödyntää silloin, kun se valmistelee tyyppihyväksyntää. Tämä ei ole sama tekninen palvelu kuin jonka kollega äsken nosti esiin. Eli me puhumme siitä, miten voidaan katsoa, että Boschin osat todellakin sopivat yhteen juuri sen kokonaisuuden kanssa varten, niitä on tilattu. Ja silloin, kun puhutaan teknistä palveluista, jolla tuetaan valmistajaa tyyppihyväksynnän kehittelyssä, niin tällaisessa menettelyssä Bosch ei ole mukana mukana, eikä se ole osa teknistä toimintaamme ja palvelutoimintaamme. Kiitoksia tästä selvennyksestä. Ymmärsin tosiaan kysymyksenne ihan toisin. Edustaja Schulze. Kiitoksia minunkin puolestani, että olette täällä tänään. Tämä ei varmaan ole teille kovin yksinkertaista, koska varmastikin toisaalta haluatte meille vastata, mutta sitten toisaalta teitä koskevat tietyt rajoitukset, jotka itse tiedän. Mä olen itse insinööri ja olen työskennellyt auton valmistajalle. Toista, toisaalta olen täällä siis ja haluan esittää pari-kolme kysymystä. Olen itse kokenut asian, olen työskennellyt pienille valmistajille olen kokenut asian niin, että alkuperäinen laitevalmistaja oikeastaan ihan kaikkia yksityiskohtia myöten aina tiesi ihan tarkkaan jokaisen osan, koska valmistaja halusi tiedä, tietää, mitä he saivat omiin autoihinsa, millaisia osia niihin tuli mukaan. Sanoisitteko, että näin isolla toimittajalla kuin teillä myös tilanne olisi toisenlainen, että jonkun komponentin suhteen OEM ei yksittäistapauksissa ihan sataprosenttisesti tietäisi, millaisen komponentin hän on teiltä saanut. Ähm, grundsätzlich haben Sie recht. Periaatteessa olette oikeassa. Tämä sataprosenttisuus on vähän äh, ongelmallinen asia aina, mutta näin todellakin on. Eli OEM kyllä tietävät, ja niin tuleekin tietää mitä osia on toimitettu, jotta todellakin nämä kokonaisuudet saadaan hyvin yhteen toimiviksi. Sitten vähän toisen suuntainen kysymys. Sanoitte, että teillä on Brysselissäkin toimisto joka perehtyy kaikkiin koko tähän eurooppalaiseen tematiikkaan, niin että tunnette nämä meidän päätöksemme. Haluaisin kysyä, onko teidän kannaltanne menneisyydessä ollut jokin sellainen tilanne, josta voisitte sanoa, että se mitä nyt päästövähennysalalla on päätetty, on niin pitkälle menevää, että sitä ei teknisesti Euroopassa, siis Euroopassa ei Amerikassa, ole toteutettavissa tai olisi hyvin, hyvin suuri haaste. Onko tällainen tilanne joskus ollut olemassa? Pitää paikkaansa tätä keskustelua. Käydään olemme siinä mukana. Ja Bosch ymmärtää niitä teknologiakonsernina. Meillä on tekninen asiantuntijuus ja lainsäädäntö tätä vaatii. Tavoitteena on, että oikeisiin toimenpiteisiin ryhdyttä, miten kunnianhimoisia nämä raja voivat olla, ovatko ne teknisesti ja ympäristön kannalta myös tätä panevissa, sillä kyse on koko järjestelmän yhteensopivuudesta. Ja oli yksi asia, jossa me viittasimme sen seuraukseen, joka saattaisi syntyä, jos tietyt asepantaisi täytön syyskuun 2015 jälkeen oli ensimmäinen ehdotus komissiolta lokakuussa 2015 puhuttiin RDE-testin käyttöönotosta melko kunnianhimoisin tavoittein vuodelle 2017. Tuolloin teimme teknisen analyysin ja tarjosimme sen myös käytettäväksi. Puhumme siitä, mitä nämä raja-arvot tarkoittaisivat vuonna 2017 konkreettisesti. Onko mahdollista, että tekniikka saataisiin jälkeille tuohon aikaan mennessä ja markkinoille? Ja teimme arvion mitä tämä tarkoittaisi politiikan tavoitteille, että raja-arvot kokonaismarkkinoilla saataisiin myös koko ajoneuvokantaan. Erilaisesti tämä tekninen paperi, jossa viittasimme siihen, että mitä nämä raja-arvot ovat, kuinka pitkälle tekniikka ajoneuvoissa voi kehittyä, miten voi panna täytäntöön. Ja yksi seuraus olisi ollut se, että jo ensimmäisessä asteessa RD-testejä e olisi ollut jo melko voimakkaita rajoituksia dieselmarkkinoilla 2017 Euroopassa. Ja meistä tekniseltä perustalta katsottuna ja tähän liittyy myös talousaspekteja, poliittinen lainsäätäjä joutuu ottamaan nämä kaikki huomioon. Ja tämä oli meidän analyysimme, eli periaatteessa kyllä Kiitos edustaja Ertug. Dank. Kiitos. Äh, hyvät herrat, ensinnäkin toteaisin, että olen äh, iloinen siitä, että näinkin tärkeä saksalainen yritys on tänne saatu viraksemme ja haluan esittää kysymyksen. Sanovatko nämä nimet teille yhtään mitään? Näin. Eivät. No, autan eteenpäin. Nämä allekirjoittajat allekirjoittivat nämä vastuuraportit teidän yrityksenne osalta. Tämä vain tiedoksen. No, tätä en voi kommentoida. Tämä on kysymys, johon minun täytyy sanoa, että minulla ei ole tuota paperia, enkä halua kommentoida tätä enempää. Sitten yksi kysymys. Onko yrityksellänne mekanismeja tai jonkinlaista suojamekanismia suojautua paljastajien toimilta? Tarkoitatte tällä ilmiantajalta paljastajalta, kun joku ottaa yhteyttä ulkoisiin viranomaisiin esimerkiksi vai, tai valtioon. En tiedä, että on, en usko, että meillä on mitään sisäisiä mekanismeja, joka suojelisi tai ei suojelisi. Valitettavasti en tiedä tähän itse vastausta. Pyydän ymmärrystä. Kiitos. Kiitos. Uh, en ole tottunut siihen Ismail, että olet näin nopea. Edustaja Nibler. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja minäkin haluan omasta puolestani kiittää herra tohtori Kryger ja herra tohtori Wiesenbachia siitä, että olette tänään täällä ja teillä on aikaa keskustella kanssamme. Minun kysymykseni on seuraava. Me keskustelemme täällä lähde koodien avoimuudesta niissä ohjelmistoissa, joita kehitätte, ja ehkä voitte myös teknisestä ne käsin valaista minulle sitä, mitä tämä tarkoittaisi, mitä vaikutuksia sillä olisi, uskotteko omasta näkökulmastanne, että jos lähtökoodien pitäisi olla avoimia, niin voisimmeko me sitten vaikuttaa asioihin? Miten laaja tämä vaikutus olisi puheistanne niin ymmärtäisin, että nämä kehittelyt ovat hyvin, hyvin pitkäaikaisia ja monimutkaisia. Onko näitä satoja vai satoja tuhansia ohjelmointikoodeja? Onko teillä sitten esimerkiksi Volkswagenin lähdekoodit itsellänne tai sellaisten firmojen, jotka, joiden kanssa teette tiivistä yhteistyötä? Kiitos. Aloitetaan seuraavalla tavalla periaatteessa koodi on hyvin pitkä. Puhutaan sadasta tuhansista tai miljoonasta koodiyksiköstä. Ja tämä yhteispeli niiden välillä on hyvin monimutkainen. Sanon siis, että jos yritettäisiin tuota pohjalta, no se teknistä valossa, tai mitä tahansa, että arvioitaisiin tämä tilanne, se on valtava tehtävä, joka olisi edessä. Väitän, että se olisi hankalasti ratkaistavissa sen takia nykytilanne, että sanotaan, että minun pitää myös kuvailla, miten nämä päästöfunktiot ovat. Tässä on BSIS. Ja sitten on toinen strategia, jossa OEM joutuu osoittamaan, miten nämä päästöjä vähennetään ja meidän pitää puhua siitä, että millä ehdoin näitä päästöjä vähennetään, jotta se dokumentoidaan puhtaasti. Sekin on paljon työtä. Eichhorn mainitsen täällä myös. Tämä on järkevämpi tie kuin mennä koodin kautta. Täydentäisin tällaiset menettelyt äh, lainsäädäntöä ajatellen äh, täydentävät äh, tiettyjä tärkeitä seikkoja EU-lainsäädännössä. Ei tässä puhuta pelkästään koodimenettelyistä, vaan siitä, että toimitaan avoimesti ja todellakin tilastoissa, jotka huomioidaan päästömenettelyissä. Ja nämä seikat on ilmoitettava eh, tyyppihyväksyntämenettelyssä, eli tämä on sellainen osa eh, lainsäädäntöä, joka ei ollut vielä osana yhteisölainsäädäntöä, mutta Yhdysvalloissa se kuitenkin on sitä ollut jo pitkään. Eli tämän mm, tyyppisen menettelyn tullaan menemään ja katsoisimme, että on hyvä, että toimitaan juuri näin. Ja, sehr gut. Saanko esittää vielä lisäkysymyksiä? Kiitoksia, tämä oli hyvin äh, kiinnostava. Kuka sitten nämä ihan viimeiset säädöt tekee ennen kuin auto menee markkinoille? Tekeekö sen autovalmistaja vai oletteko te Boschina vielä tuossa mukana? Selvästi alkuperäinen laitevalmistaja, sen myös suorittaa nämä testit ja lisää nämä lopulliset tiedot sinne datan. Ja sitten so, no en olisi ohjelmiston kehittäjä, mutta sitten tämä on käytännössä löyty lukkoon. Kiitos edustaja Ajala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin kiinnittää huomiota kahteen asiaan, jotka täällä on sanottu. Ensinnäkin se alusta josta te puhutte tämän ja vertasitte tähän Excel-tiedostoon. Voiko tällaisia prosesseja identifioida, joissa on on, off? Onko teillä jokin lista näistä eri prosesseista, eh, kuten esimerkiksi vaikka jos takaperät eivät liiku, siihen tulisi sitten off-merkintä. Onko teillä tällainen lista niistä prosesseista, joita tuossa eh, alustalla tarkistetaan? En ole ihan varma. Niin, puhutte listoista, luetteloista. Niin mitä tarkoitatte täällä Että on tämmöinen checklist, tarkastuslista, joka pitää käydä läpi vai mitä tarkoitatte? Niin tarkoitan sitä, kun te selititte, että tämä ohjelmisto on ikään kuin alusta, johon lisätään sitten erilaista dataa ja, ja vertasitte tähän Excel-ohjelmaan tiettyjä kaavoja lisätään. Selititte hienosti tämän pörien pyörimisen tässä tarkistusalustalla ja että tilanne ei ole sama kuin jos ajetaan tietä tai katua pitkin. Mutta eh, te varmasti pyydätte jokaiselta valmistajalta tiettyjä asioita, joissa on tavallaan tällainen on-off-asento, kun mennään sitten tuohon alustalle. Eh, onko tällaisia dokumentteja olemassa? myötä juuri nämä puuttumiset päästömittausjärjestelmiin tulevat avoimemmiksi ja sitten niistä pitää ilmoittaa tarkemmin, kuin sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa tällaista toimintaa on jo sitten, se on legitiimimpää puuttumista mittausjärjestelmiin ja pakokaasujen takaisin kierrätysjärjestelmään. Jos ajatellaan tiettyjä hyväksytyjä elementtejä, kuten osien suojeleminen ynnä muuta. Sitten tänne luettelo todennäköisesti tulee olemaan esillä, mutta kuinka pitkälle se sitten julkaistaan, tai kuuluuko siihen eh, luottamuksellisuustietoja, no se riippuu sitten kuulu- uudesta lainsäädännöstä sitten. Mutta jos on tällainen luettelo, silloin on myös muita kysymyksiä muilta edustajilta. Olisi hyvä, jos voisitte tarkistaa sisäisesti, sillä se kiinnostaa meitä kovasti. Very brief. Hyvin lyhyesti. Hyvin lyhyesti. Sitten nämä vastuukysymykset, te puhuitte niistäkin, jotka ovat valmistajan harteilla, tai kaikilla valmistajilla on tietysti omat vastuunsa myös komponenttien valmistajilla. On, tiedättekö, onko teillä ollut, oletteko te analysoineet jokaisen valmistajanne, anteeksi, asiakkaanne niistä vastuista, joita heillä on. Toiseksi, mikä marginaali, mikä joustovara Boschilla on muuttaa asiakkaan tilausta jos se tuottaa esimerkiksi laillisuusongelmia. Onko tähän jokin oikeusperusta? En voi vastata tähän kysymykseen, koska tämä liittyy liikeyhteyksiimme asiakkaiden kanssa ja emme voi salassapitovelvollisuuksien vuoksi tämän tyyppisiä tietoja paljastaa. Edustaja Kyllönen. Thank you, Chair. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos vieraillemme. Kysymykset ja vastaukset pyörivät teknisten ympäröiden, ky, kysymysten ympärissä takia haluaisin palata. Kysymykset liittyvät moraaliin. Tiesitte, että ohjelmistonne sitä voitaisiin käyttää estolaitteena, joten kysymykseni teille on, miksi herra jestas, ette yrittänyt varoittaa kuluttajia millään tavoin, jos varoitatte autonvalmistajia? Ja näitte, huomasitte, että viranomaiset kuten komi- ja toimijat kuten komissio tekivät samoin. No, tienostessa paljon rahaa, mutta jälkikäteen katsottuna kuinka kallista sitten tämä on ollut teille rahassa että maineen kannalta. Ähm, en usko, että täällä on ollut menneisyydessä tällaista väärää toimintaa sen jälkeen, kun nämä eurosäännökset ovat olleet olemassa, niin on ollut selvää, että tulokset testitilanteessa ja todellisessa tilanteessa ovat erilaisia. Autoteollisuus on aina ollut valmis, äh, on aina pitänyt selvänä, että vaatimukset voivat seuraavien sukupolvien 5-6 ajoneuvoissa olla kunnianhimoisempia ja että markkinoille saadaan varmasti vähempipäästöisiä ajoneuvoja. Tällainen äh, skenaario, että koko ajan tullaan tehokkaammiksi ja vähennetään päästöjä, äh, on myös toteutunut teknisessä mielessä. Tässä on aivan välttämättömästi ollut sellaisia tilanteita, joissa laillisuusperiaate on, laillisuusperiaatetta on noudatettu ja se on meille periaate, jota aina noudatamme ja tämä koskee myös valmistajia. En halua lähteä arvioimaan, miten suuri hinta koko tällä prosessilla on ollut. Tämähän on tietysti tällainen kehityskulku, joka on vaikuttanut järisyttävästi koko tähän alaan, ja joka ei ollut odotettavissa meidän yrityksemme ja yhtiömme, ottaa hyvin vakavasti tämän tutkinnan ja haluaa selvittää kaikki asiat perin pohjin, mutta tulokset koko tästä tutkinnasta, sen haluamme tuoda julki vasta sitten, kun se on ihan todellisena tuloksena kommunikoitavissa ja valmis. Thank you. Uh, maybe then just one... Kiitos. Yksi viimeinen kysymys vielä, koska tällä hetkellä monet autot ovat edelleen kaduilla ja päästävät liikaa. Tiedämme, että takaisinvetojen myötä ja ohjelmiston uudelleen kalibroinnin myötä ne autot päästävät jo vähemmän. Ehkäpä aina tällainen kysymys sitten kuuluu, että voiko valmistaa tehdä tuon ohjelmiston uuden kalibroilin vähentääkseen päästöjen ja aktivoidakseen tätä estoa enemmän. Onko tämä uuden kalibrointi tapahtua valmistajilla itsellään vai tarvitaanko teidän apuanne olennaisesti sitä varten? OM hoitaa kalibroinnin, eh, koska se kantaa myöskin päästövastuun, mutta sitten tämä flashen menettely hoidetaan yhdessä meidän kanssamme, näin tehdään. Ja sitten todellakin tämän flashin jälkeen tapahtuu päivitys. Esimerkiksi nyt tiedämme, että osa näistä välineistä menevät pois päältä 20 kahden minuutin jälkeen, jos haluaa uudelleen kalibroida tuon, niin se voida, voidaanko se tehdä ilman teidän apuanne vai ei? Jos esimerkiksi ajastinta ajatellaan, niin OM tulee katsoa ja havaita voiko se laajentaa näitä funktioita. BOS ei voi tätä tehdä. Eli OM ainoastaan tuntee ajoneuvonsa riittävän hyvin voidakseen tehdä näin. Ja tietynlaista osasuojelua tässä on, mutta mitä on suojeltava? Ainoastaan OM voi tehdä kyseisen arvioinnin ja sitten katsoa, onko mahdollisesti muutos mahdollinen vai ei. BOS ei voi tässä toimia. Niin, niin, vielä lisäksi sanoisin, että eri Euroopan maissa on ehdotuksia, valmistajien ehdotuksia hyväksyntä viranomaisille Saksassa emissiostrategian, päästöstrategian muuttamiseksi ajoneuvoissa ja siis moottorien rakenteen muutoksissa. Tämän ottaisin viitteen siitä, että tällaiset muutokset ovat valmistajien taholta muutokset mahdollisia ja että myös hyväksyjä viranomaiset olisivat valmiita ne hyväksymäänkin. Kiitos, kiitos, että tulitte paikalle kysymyksiä, jotka liittyvät markkinavalvontaan. Kuten millä tahansa tuotteelle markkinavalvontaviranomaisten pitää varmistaa, että tuote on turvallinen. Autoissa on kysymäkin ohjelmistosta kuin mekaniikasta nykyään, joten miten markkinavalvontaviranomaiset voivat varmistaa, että tietävät tarkalleen, mitä ohjelmistonne tekee ja käytetäänkö sitä kiertämään lakia. Loginen seuraus ja jatkokysymys olisi, että ettekö ajattele, että kun viranomaiset tyyppi hyväksyvät ajoneuvon, niillä pitää olla pääsy ohjelmiston lähdekoodiin sitten. Also zu dem Thema Code hat mein Kollege... kollega jo totesikin jotain äsken. Sitten ensimmäinen kysymyksenne. No, en oikein tiedä, koska oikeastaan ää, lupaviranomaiselle tulisi sitä tämä kysymys, eli miten kuussakin menettelyssä toimitaan. Meidän osaltamme on tärkeää muistaa se, että lupamenettelyt ovat OEM ja lupaviranomaisen välinen asia, ja me toimittavana tahona emme ole tässä menettelyssä mukana. Yes, I, I do understand, but I do... Ymmärrän, mutta samalla tällä hetkellä keskustellaan uudesta lainsäädännöstä, joka päättää tyyppihyväksyntään sen takia. Minua kiinnostaisi kuulla teidän kantanne joku, joka toiminen ohjelmisten kanssa ja olette yksi tärkeimmästä osasta, jos ajatellaan autojen valmistusprosessia. Joten oletteko samaa mieltä kanssani siitä, että meidän pitäisi muuttaa nykytyyppi hyväksyntäjärjestelmää tässä mielessä tai näitä menettelyjä? Kyllä, mutta se liittyy siihen, mistä olemme jo puhuneetkin. Suuri muutos on jo toteutunutkin kun tänä kesäkuuna, tämän vuoden kesäkuussa direktiiviä muutettiin, jossa BES eli Basic Emission Strategy ja sitten nämä AES eli Auxiliary Emission Strategy tuli siihen mukaan ja siinä puhuttiin juuri tästä tyyppihyväksyntämenettelyn avoimuudeksi, avoimeksi tekemisestä. Eli juuri se, mistä puhutte, tulee tämän komission direktiivin kautta ja parlamentin päätöksen kautta. En ole ihan varma, oliko tässä myös parlamentin osuus mukana tässä päätöksessä, mutta se on itse asiassa jo tosiasia pääosin. Yksi pieni lyhyt lisäys, jos sallitte. Tässä B ja AS eh, liittyy tähän päästöpuolen, koska eh, silloin kun softassa puhutaan, niin se on vain epäsuorasti yhteydessä päästöihin, niin tässä ollaan enemmän jo näiden päästöjen kanssa tekemisessä. Kiitos. No, ihmiset ovat käyneet täysistunnoissa sun muuta, mutta nyt Shalda Moose viimeinen puhuja tänään. I'm happy that I got a little bit more time to... Kiitoksia ja olen iloinen, että saan vielä pikkuisen aikaa. Haluaisin palata vielä teknisen palvelun teidän sanotaan, teidän nettisivuillanne sanotaan, että Bosch antaa teknistä apua, teknistä palvelua, tyyppihyväksyntää viranomaisille, mutta te sanotte, että Volkswagen ei käytä teidän teknisiä palvelujanne. Kysymykseni on, käytättekö te Boschilla teknisten palvelujen antamaa tietoa auttaaksenne ihmisiä työskentelemään alkuperäisten osien kanssa, esimerkiksi Volkswagenilla? Onko jotain tietojen vaihtoa teknisen palvelun sen teknisen palvelun välillä, joka tuntee tämän lainsäädännön asettamat vaatimukset ja sitten valmistajan teknisen puolen välillä. Kiitos. Also, ich will nochmal die beiden, äh Haluan puhua näistä eroista, joista keskustelimme jo. Toisaalta on tekniset palvelut, joita valmistajilla, jotka ovat valmistajat, jotka suorittavat tyyppihyväksyntää Kyse on saksalaisten järjestöistä, jotka tekevät tätä myös muissa maissa. Tämä on yksi asia, jossa tekniset palvelut ovat tärkeässä roolissa. Tekniset palvelut, jotka me mainitsimme, ovat ne herra Krygerin mainitsevat palvelut, kun kyse on siitä, että toimitetaan tai valmistetaan näitä tuotteita, joita valmistaja on tilannut. Kryger mainitsi tämä ruiskutusjärjestelmä tietyille moottoreille. Nämä kaksi asiaa pitää erotella toisistaan. Toivottavasti vastasin kysymykseen. Well, maybe, but at least I think it's good that we... Ehkäpä, mutta hyvä, että tämä erottelu kuitenkin tulee selväksi myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Ehkä yleisempi kysymys vielä. Voisiko olla hyödyllisempää tässä lainsäädännössä uudessa tyyppihyväksyntämenettelyssä, jota rakennamme? Olisiko hyödyllistä luoda jonkinlainen whistleblower, järjestelmä. Eli jos joku tietää jostakin asiasta, joka ei ole oikein, että hän voisi antaa viranomaisille tietoa tästä asiasta, eli ikään kuin tehdä tällaisen vuodon. Olisiko se hyödyllistä? Also, äh, das kann ich nicht... No, en osaa lähteä tällaisen järjestelyn järkevyyttä arvioimaan. Äh, itse katsoisimme, että lainsäädäntömenettely, mitä tulee tyyppihyväksyntänä yksittäisiin sääntöihin osista, on tärkeää, että säännöt ovat niin selkeät kuin mahdollista, että e, alalla toimijat todellakin saavat selvän kuvan tilanteesta. E, pakokaasu e, lainsäädäntö on olemassa ja toisaalta sitten tämä lisäys. Katsoisin, että nämä ovat tärkeä askel, jotta lisäselvyyttä tähän kuvioon saadaan. Ja tässä yhteydessä kun tarkastellaan OECD, yhdistyneiden, kuningas, yhdistyneiden kansakuntien vastaavaa tahoa on katsottava, minkä tyyppisiä harmonisointimenettelyjä voidaan ajatella tyyppihyväksynnässä, mutta sitten näitä kansallisia eroja kuitenkin on. Tämä johtuu sääntelyiden eroista EU-sta ja Yhdysvalloista puhuttaessa. Ja sitten jos näitä menettelyjä lähennetään toisiinsa, niin kun asiaa tarkastellaan toimittajan ja teollisuuden kannalta, niin olisi hyvä ja toivottavaa, jos todellakin päästäisiin tilanteeseen, jossa lupamenettelyt olisivat yhtenäiset kaikkialla maailmassa. Tällöin ei olisi tilanne, että, että puhutaan erilaista markkinassa erilaista sääntelykehyksistä, eikä törmättäisi tämän tyyppisiin ongelmatilanteisiin, mutta nykyään kuitenkin sääntelypuitteisto e, eri maissa ja maailman osissa – on erilainen ja kansallisia eroja on. Thank you very much, Kiitoksia kovasti. Tämä päättää kuulemisemme. Herra Biesenbach ja herra Kruger, kiitos. Huomasitte, että tiettyä turhautumista on liittyen siihen, että te voi vastata. Kaikkien ymmärrämme sen, mutta lenkin on kysymysmerkkejä ilmassa. Pari asiaa. Kysymyksiä tulee myös kirjallisesti, niin kuin sovimme. Ja Kahden pahjustella on kysymys, esittäkää se kirjallisena. Toiseksi, jos mahdollista, jos tiedätte milloin sisäinen tutkintanne tulee päätökseen, erityisesti ne osiot, jotka voidaan julkaista, meitä kiinnostaisi kovasti saada nuo tiedot sitten osaksi tutkimustamme ja kuulemisiamme. Mutta kiitoksia kovasti, että tulitte paikalle Strasbourgiin, arvon kollegat, pari ilmoitusta ensinnäkin luot koordinaattorinen päätökset ensimmäinen syyskuuta on asiakirjassa, jos se vastustus näin hyväksytään. Seuraava kokous 26. syyskuuta. Hyvin tärkeä, koska siellä Amerikan ympäristöviranomaiset ovat paikalla EPA. Otan innolla jo hyvää äänestystä ja hyvää kotimaata.